Kolmelta aloitetaan, joten kolmelta aloitetaan. Liebe, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Rakkaat kollegat. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. No niin, jatkamme työskentelyämme. Kyse on virastojen vastuuvapauksista kohdat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

toimii Ajala Sender esittelijä. Haluatteko lausua jotain? Ines, haluatko sanoa jotain? You the rapporteur, are you? Do you want yeah. Do you, in case of... Et halua siis sanoa mitään, kiitokset. Siitä... Niin oikeastaan halusin vain, että odottaisin edes kolme minuuttia, että kollegat ehtivät paikalle kaikista ryhmistä äänestyksiin, koska tämä on aika tärkeä äänestys, eli sitä vain halusin pyytää. Tämä on siis tärkeä äänestys, eli odotellaan nyt, että kollegat saapuvat paikalle. Ja, ich hoffe es auch, aber ich habe No toivotaan niin, mutta kuten aamulla sanoin, niin kolmelta aloitetaan, niin eiköhän meidän pitäisi kolmelta aloittaa, sillä äänestyksiä kyllä riittää. No niin, esityslistan kohtaa kahdeksan, horisontaalinen mietintö. Joka ryhmästä väkeä uupuu saman verran on suurin piirtein, joten eiköhän mennä asiaan. Niin. Horisontaalinen mietintö. Tarkistus kaksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä Puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta, kahdessa osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus kuusi, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Siis kuutonen, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Amendment number six, first part. Kuutonen, ensimmäinen osa, äänestys on alkanut ja päättyy. Hyväksytty. Kuutonen ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan. Niin, olemme menossa tarkistuksessa numero kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Suullisella, suullisella tarkistuksella höystettynä. Sitä ei ole kukaan vastustanut. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan Tarkistus 10. Horisontaalinen mietintö on siis kyseessä, kuten jo useampaan otteeseen olen todennut. Eli esityslistan kohta kahdeksan. Esityslistan kohta kahdeksan siis kyseessä. Ja tähän asti olette kyllä äänestäneet ihan oikeassa järjestyksessä. Genau. Genau. Genau. Genau. Ja, we call that discipline. Niin, tätä kutsutaan kurinalaisuudeksi. No niin, kollegat. Minähän sanoin, että kolmelta aloitetaan. Ja me aloitimme jo kaksi minuuttia myöhässä. 120 sekuntia myöhässä. Amendment number 10. Tarkistus 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 12, toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan se on varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 16, äänestys alkaa. Siis tarkistus 16, tarkistetaan tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 plus suullinen tarkistus, sitä ei ole vastustettu, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 raukeaa, koska 17 hyväksyttiin. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksyttiin. Kyllä, kyllä. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puol- äh, raukea, anteeksi. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on tarkistettava. Tarkistus 26, äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen numero 30. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 1 on huomioitu. Live 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 3 puolesta vastaan ty... Niin, tarkistetaan. Live 3. Tarkistusäänestys alkaa. Eli ensimmäinen osio. Niin, kiitoksia. Tarkistetaanpa siis ensimmäinen osio. Hyväksytty. Ja toinen osa on jo huomioitu. Nelonen samoin. Libe 5 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko päätöslauselma teksti nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 20, puolesta kaksi vastaan. Onnittelut kollega Ajala Senderille. Näin pääsemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Tarkistus 2. Vastuuvapauden myöntäminen. Äänestys alkaa. Tarkistus 2. Äänestys päättyy. Vastuuvapaus myönnetty. Kolmonen ja nelonen raukeavat. Ja vastuuvapausäänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty samoin äänin. Tilien hyväksyntä äänestystä ei tarvitse. Sitten päätöslauselma tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 raukeaa. 19 puolesta vastaan, mitä ei raukeakaan. Meidän onkin äänestettävä tarkistuksesta 18. Pyydän anteeksi. 18. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta nimenmuoto äänestyksenä. Äänestys toimitetaan, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty äänin 19.5. Onnittelut esittelijälle. Sitten Berek sähköisen viestinnän sääntelyviranomainen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vastuuvapauden myöntäminen nimen huutoäänestyksenä. My God, it's so slow. Hidasta on. The last one. We are still missing one vielä uupuu yksi ääni. Voisitteko painaa äänestyslaitteen nappia? No niin. Äänestys päättyy. 19.5 lukemin hyväksytty. Eli tilit hyväksytään ja nyt pääsemme päätöslausuma tekstiin tarkistuksen 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. Tarkistus 14 Hetkinen, anteeksi, 13. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta. Eikö hetkinen, hetkinen, se sopii 13, eli 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 äänin hyväksytty onnettelut. Sitten käännöskeskus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten nimenhuutoäänestys vapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilin päätös kuuluu tähän. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslausuman teksti, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 kolme äänin hyväksytty CD FOP seuraavana tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys vastuuvapuolen myöntämiseksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 neljä äänin. Tähän kuuluu myöskin tilinpäätös. Sitten Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tarkistetaan, eli tarkistus 7. Päätty ja hylätty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 1 on hoidettu. Empel 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 3 on jo huomioitu. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen huomioitu. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitse, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän huomioitu. Nyt äänestetään nimenuuta äänestyksellä koko päätöslausuma tekstistä. Ja äänestys päättyy. 22.3. Onnittelut esittelijälle ja kiitokset. Sitten seuraavana Sepol. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestäkäämme vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22.4. Täten hyväksytään myöskin tilinpäätös, sitten päätöslausuman teksti, tarkistus 6, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan Herranjestas, tämä on tarkistettava. Tarkistus 10. Mielestäni se kaatui, mutta varmistetaan. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 1 ja 2 on kunnossa. Live 3, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toista osaa ei olekaan. Live 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Live 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana EASA tarkistus 1. Anteeksi. Niin meidän on äänestettävä tietenkin vielä päätöslauselmasta. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. 22.5. Onnittelut esittelijälle. EASA. Amendment. EASA. E tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätös myöntää vastuuvapaus nimenhuuntoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli tilinpäätös on hoidettu. Sitten tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12. Joku se raukeakin. Tarkistus 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 ja 19 on vedetty pois. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kymmenen puol- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 12 on katettu. Sitten koko päätöslausumaesitys näin muutettuna. Niin ajattelin kysyä, että voidaanko äänestää blokkina, mutta lasketaan vielä. Oletko kaikki äänestäneet? kaksi puolesta neljä vastaan. Onnittelut esittelijälle. Sitten EASO. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten päätös myöntää vastuuvapaus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kyllä tässä säästyy paljon aikaa, uskokaa pois. Kiitoksia. Eli tilit voidaan päättää. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 12. Äänestys alkaa. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 6 onko se katettu? Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslausumaesitys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Euroopan pankkiviranomainen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätös myöntää vastuuvapaus nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tilit voidaan päättää. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 12. Eli tarkistus 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää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 No, okei. Okay. 23 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tämän hirveän hidas nyt tämä laite. Tämä olisi 23. Seuraavaksi 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 5 viitonen seiskaan yhtenä blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ekon kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätösasun esitys nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Did everybody push the button? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten ECDC, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös myöntää vastuuvapaus äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme jos onkin hoidettu. Eli seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 3. No, voidaanko kolmosesta 12 äänestää yhtenä blokkina? ja 11 asti. Sopiko? Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eli 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätösarvoesitys niin äänestyksen äänestys alkaa. Die linguistische und die sprachliche Überarbeitung anerkannt und daher stimmt das ursprüngliche Mengen zur Wahl. Okay, ja, genau. Genau, concerning, genau. Ja, wir sind immer noch nicht durch mit der Maschine. Unglaublich. Hm. Ja. ja, danke. Ja, ja, genau, also. Vote is over. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Sitten kemikaalivirasto. Tässä on ongelma tarkistuksen 18 kanssa. Eli tarkistuksen esittäjä ei suostu tähän kielellisen muutokseen. Eli äänestämme sitten tästä alkuperäisestä versiosta. Tämä teille tiedoksi. Siis tarkistus 18. Se on teillä äänestyslistalla. Siis 18 sanotaan, että todetaan, että sukupuolitasa paino virastoissa on 44-56 prosenttia. Mikrofoni. To make you aware that we vote on the original... Eli äänestämme siis tästä alkuperäisestä tarkistuksesta, koska tarkistuksen tekee ei hyväksy tätä kielellistä muutosta. No niin. aina yllätyksestä jälkikäteen. No, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätös myöntää vastuuvapaus nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Eli tilit voidaan päättää. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus esittelijältä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli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 Tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19. Puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Eli 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1. Ykkösestä vitoseen. Voidaanko nämä ottaa yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 6. ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 7.13 Yhdeksän oli katettu. Voidaanko nämä äänestää yhdessä? Selvä. Eli 7-13 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja 14 on katettu. Sitten päätösohjelmaesitys näin muutettuna nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Nyt olette minua nopeampia. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Sitten ympäristöviraston tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätös myöntää vastuuvapaus nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli niiltä voidaan päättää. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 12. Minusta se kyllä hylättiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi Henry kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi nelonen puolesta, Envi nelosta kutoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Envi kahdeksasta Envi kymmeneen kymppin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätösasmaesitys äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Sitten EFKA. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapaus äänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli tilti voidaan päättää. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten PES 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä PES 4 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kuutonen, peskuutonen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli peskuutonen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pes 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. PES 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, PES 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan PES 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten PES 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. PES 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty PES 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty PES 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan PES 15. Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten päätösasemaisetys kokonaisuudessaan, nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Joo, mä vastaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Amendment 1 in favor. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Vastuuvapauspäätös. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. It is... Päättyy. Siihen kuuluu myös tilinpäätös tarkistus yhdeksän puolesta hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan 13. 13. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 25 hyväksytty, hyväksytty. Pahoittelen. 24 hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko 26 tarkistaa? Taisi olla hylätty. Hyväksytty. Vaikea nähdä. Kyllä se on hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan. Voidaanko 38 tarkistaa? Taisi olla hylätty, mutta en ole varma. Päättyy kyllä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sama enemmistö. 40 puolesta. 39. Kö? Tarkistetaan 39. Se oli hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45. Siis 44 tarkastetaan. Oli hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4-6 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 12-15 yhtenä ryhmänä. Kaksitoista erikseen. Entäs 11? Envi 12 puolesta Envi 11 pahoittelen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 on huomioitu. Päätöslauselma, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan 5. Kiitos. Onnittelut esittelijä. Sitten Eike, tasa-arvoinstituutti, yksi hyväksytty. Nimetut äänestys, vastuuvapaus päätös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Tähän kuuluu tilinpäätös. Tarkistus 6. Päätöslauselma hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää 7 hylätty. 5. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. FEM 1 huomioitu, FEM 2 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty FEM 3 ja 4 huomioitu, FEM 5 viiva 9 yhtenä ryhmänä selvä. Ei. FEM 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 10 huomioitu päätöslauselma kokonaisuudessaan nimeltä äänestysäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.5. Onnittelut esittelijä. Ei jopa vakuutus, vakuutus ja lisäeläkeviranomainen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vastuunvapauspäätös nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 25. Kiitos. Tähän kuuluu tilin, tilin sulkeminen. tarkistuu 6 Hylätty seiska puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 raukeaa 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ekon 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Voidaanko Ekon kakkosesta ja yhdeksän ottaa yhtenä ryhmänä? 1-6, selvä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ekon seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ekon kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, Ekon 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan ja uutta äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, onnittelut esittelijälle. Innovaatioinstituutti ykkönen hyväksytty. Sitten vastuuvapauspäätösäänestys me meuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämän kuuluu myös tilinpäätös. Sitten päätöslausuma tarkoitus 7 hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 kahdessa osassa siis osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, anteeksi hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Äänestys päättyy. Onnittelut. Sitten lääkevirasto tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta ja mihulta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mukaan lukien tilinpäätös. Päätöslausumatarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta, ah, anteeksi, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 vedetty pois, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, voidaanko tarkistaa se? 22. Tarkistusäänestys on päättynyt, hyväksytty kyllä. Tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 2 huomioitu, Envi 3 puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty Envi 4, huomioitu Envi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 6 huomioitu. Voidaanko ottaa Envi 7-Envi 10 yhtenä ryhmänä? Yhtenä ryhmänä 7-10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ehdotusta huomioita päätöslauselma kokonaisuudessaan, niin me huutoäänestyksellä äänestys alkaa. selkeä enemmistö on nyt tullut esittelijälle. Huumeiden seurantakeskus, tarkistus yksi, puolesta vastaa tyhjää, hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy vastuuvapaus annettu, siihen kuuluu tilinpäätös. Tarkistus 17 lausuman puolesta hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkösestä vitoseen huomioitu lipe kutosesta kahdeksaan yhtenä ryhmänä. Ei kutonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Live 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 9 huomioitu. Päätöslauselma. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. 24. 4. Onnittelut esittelijälle. Emsa tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslauselma vastuuvapaudesta nimi huutorannistusäännöstys alkaa. Äänestys päättyy myönnetty. Tähän kuuluu tilien sulkeminen. Petrolismat tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa 10 kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 12 tarkistetaan. Tarkistus Tarkistusäänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1-5 huomioitu. Tran 6-8 on block. Selvä 68 puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. 9 ja 10 huomioitu. Koko päätöslauselma ja muuta äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24.4. onnittelut esittelijälle. Enisä. tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta nimenhuutoäänestys niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän kuuluu tilin päätös. Päätöslauselma tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 raukea 14, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 16 raukeaa. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenomaan äänestysäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi vielä puuttuu. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Rautatievirasto tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta. Nimennyt äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tähän kuuluu tilinpäätös. Tarkistus kuusi päätöslausuma puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan tarkistus kuusi. Tarkistus 6. Tarkistusäänestys päättyy. Se on hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Selvä. Tarkistus 13. Tarkistetaan. Tarkistusäänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14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 19 huomioitu päätöslauselma kokonaisuudessaan ja mehutanäänestysäänestys salkaa. Äänestys päättyy hyväksytty onnittelut esittelijälle. Euroton tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuuvapauspäätös ja niin mehutanäänestys äänestys salkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. tämän kuuluu Tilinpäätös, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan ja mehutäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Onnittelijat esittelijälle. Esma tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilitkin on päätetty täten. Sitten päätöslauselma kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus ajaa. Tarkistetaan tarkistus numero 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhden äänen enemmistöllä hylätty. Valitettavasti. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 Raukea 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 2 on jo kunnossa, 3 Ekon kolme viiva Ekon kahdeksan yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko päätöslauselmasta äänestetään nyt, nimen nimenhuuto äänestys alkaa. The vote is closed. 20. Ja päättyy 25 neljä Onnittelut. Sitten ETF. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Ja äänestys alkaa vastuuvapauden myöntämisestä. The machine did not yet count two people. Kone ei ole vielä saanut laskettua kahta annettua ääntä. Äänestys päättyy. Lukemin 23.4 hyväksytty. Tilit on täten myöskin päätetty. Päätöslauselma 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen raukeaa, 11 raukeaa samoin, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Empel 1 on jo kunnossa, Empel 2-6, blokki äänestyksenä käykö, hyvä. Eli 2-6 puolesta vastaan tyhjä on hyväksytty, 7 ja 8 on kunnossa, sitten päätöslauselma, nimenhuuto äänestys alkaa. The vote is closed. Ja äänestys päättyy. And it is largely accepted. Hyväksytty selkein lukemin. Onnittelut esittelijälle. EU-liisa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuuvapauden myöntäminen, nimenhuuta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty sisältäen tiilien päätökset. Sitten päätöslauselma, tarkistus 6 suullisella tarkistuksella höystettynä. Vastustaako kukaan? Ei vastusta, joten hetkinen. kukaan ei vastusta, että suullinen tarkistus huomioidaan. Tarkistus 6 plus suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 8. Eli tarkistus numero 8. Hylätty Yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Viitanen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Live 1-3 on jo hoidettu, Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Live 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Live 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma, äänestys siitä, äänestyksenä alkaa. Ja päättyy Hyväksytty lukemin 25.4. Selkeät lukemat. Onnittelut esittelijälle. EU-osa seuraavana. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuuvapauden myöntäminen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty lukemin 25.4. Tilit on päätetty. Päätöslauselma tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 raukeaa 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 1, ensimmäinen osa. Äänestimme toisesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolmosen viiva viitonen jo huomioitu, Empel 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma teksti, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja SND is puolelta yksi ääni liikaa annettuna. Äänestys päättyy. 25.4. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana Eurofound. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös myöntää vastuu vapaus. Nimenuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilit on päätetty. Päätöslauselma, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 hyväksytty, 13 vedetty takaisin, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 16, tarkistus 16 siis. Tarkistus päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Mhm, siis 17 puolesta vastaan on tarkistettava valitettavasti. Tarkistus 17. Äänestys alkaa.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 4-7 huomioitu. Sitten päätöslausuman teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana Eurojust. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma aiheesta vastuuvapauden myöntäminen. Nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty selkeän lukemin. Tilit on päätetty samoin. Päätöslauselma, tarkistus 6, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 7, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 8, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 11. Äänestys päättyy. Hyväksyt. Anteeksi, hylätty. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 1 hoidettu. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe viisi huomioitu, libe kuutonen puolesta vastaan tyhjää. No niin, tarkistetaan libe kuusi. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma, äänestys, minun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis päättyy nyt. Hyväksytty selkeän lukemin. Es, onnittelut esittelijöille. Europol tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapaus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Samoin tili ovat päätetty. Sitten päätöslauselma seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuutonen hyväksyttiin, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, libe 1 ja 2 on hoidettu kuntoon, libe 3, siitä on äänestettävä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 5 puolesta. Mielestäni se kaatui, mutta tarkistetaan. Live 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty lukemin 25.4. En onnittelut esittelijälle. Perusoikeusvirasto, tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vastuuvapauden myöntäminen, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 24.5 lukemin tilit on hyväksytty. Päätöslauselman tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1 ja 2 on huomioitu. Libe 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitonen puolesta tarkistetaan. Libe 5. Mielestäni se meni läpi, mutta en ole ihan varma. Kyllä, hyväksytty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Live 8 huomioitu, yhdeksikko puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutenaan nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Frontex. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapaus. Nimenhuutoäänestys alkaa. Still one. Vielä yksi uupuu. No oli miten oli. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilit on päätetty. Päätöslauselma. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9 mukana suullinen tarkistus, sitä ei vastuuteta. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymppi puol- kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Checks over. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Libe 1, 2 ja 3 on huomioitu. Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös Päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkein lukemin. Onnittelut esittelijälle. GNSS. It falls. Yeah, yeah, it falls. Yeah. Kyllä, kyllä se raukeaa. GNSS, tarkistus Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Vastuuvapaus, äänestys, nimenhuuto, äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. Kyllä, päättyy. Onnittelut esittelijälle tästä viimeisestä tekstistä. Kollega Matias. Stin, uh, I will speak in Greek. Yeah. <laughs> Uh, κυρία Πρόεδρε, στην uh, ψηφοφορία που έχουμε για το... No niin. Kun äänestimme mietinnöstä, joka koskee Euroopan parlamenttia, niin siinä tarkistus kolme. Sihteeristö on vahingossa jättänyt siitä minun nimeni pois. Esimerkiksi Sarnestki, Vito, viitosulika Sarnietska. Ja minunkin nimeni pitäisi lisätä tähän tarkistukseen. Okay. talk about amendment three. Siis tarkistus kolme. Kyllä, tarkistus kolme. Eli sihteeristö saisi lisätä nimeni niin sinne, koska minäkin allekirjoitin sen, totta kai. Asia selvä, tietenkin asia hoidetaan kuntoon. Nimeni niin lisätään tähän. Hyvä. Äänestyslistat on tietääkseni jaettu, kyllä vain. Jatkamme Parlamentin vastuuvapaudesta Denis de Jong esittelijänä. Toivotteko puheenvuoroa? Ette, joten mennään asiaan. Amendment, 3 by, you know, you know, Amendment 3 in favor, against. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös myöntää vastuuvapaus nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Pari ääntä puuttuu vielä. Äänestys päättyy. No niin. Puuttuuko vielä ääniä? Ei. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslausuma, siis, siis tilit on suljettu. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tehdä nimenhuutoäänestyksenä? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistaisimme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 ja 9 puolesta no, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 raukea, 11 raukea. 12 on vetty pois, 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä saman tien. Tämä ei ollut ollenkaan selvä tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 16. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta, ei kun se raukeaa. Eli 18 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti. Eli tar- tarkistus 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kansanpuolelta yksi ääni liikaa. hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 raukeaa, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten se oli ensimmäinen osa. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 28. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta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 Äänestys alkaa. No, hyväksytty. 40 raukeaa. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. 44. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 45 raukeaa. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 47 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 Okei, okay. eli tarkistus 50. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Eli 51 tarkistetaan myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Okay. Eli 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi, sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Eli 54kin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Tarkistetaan 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tarkistamme 61. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 62 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi kakkonen. Äänestys alkaa. No niin, kaikki taisivat olla sen puolesta. No niin, hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sitten liittyen kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 86, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä tarkistuksen 86 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan. Siis 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91-95 yhtenä blokkina puolesta vastaan. Hetkinen. We demanded a roll call vote on... Me vaan pyysimme äänestystä tarkistukset 91-95. Se jätettiin sihteeristölle Kollega Stas, De Jong, Flanagan, Herbrandi, Pericini ja minä itse. Kuusi jäsentä Eli kuusi edustajaa tukee tätä. Eli nostakaa kädet pystyyn, jos tuette tätä. Selvä. Eli nimenhuutoäänestys tarkistuksista 91-95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.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 Voimme tarkistaa tämän, jos teillä on siitä epäilyksiä, mutta tämä. Sitten 90. Se raukeaa. Sitten, hetkinen. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98. Ei kun se raukeaa. 99 myöskin raukeaa. 100 raukeaa. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämä tarkistus 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 ja 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 raukeaa. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 ja 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 ja 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120, äh mitä? Selvä. Eli tarkistus 122, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Sitten 147. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 ja 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 ja 152 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. Eli 151 ja 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153 ja 154 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö eli hyväksytty. Sitten 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 158 tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 160 puolesta ja 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. 159 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Ei täältä oikein näe kunnolla. Siis 159. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 163 äänestys alkaa. Hyväksytty. 164 raukeaa 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 se raukeaa. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 selvä. Eli äänestys alkaa tarkistus 170. Äänestys päättyy. Sitten 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 ja 173 aukeavat. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. 175 äänestys alkaa. 175. 175 tarkistusäänestys päättyy. Hylätty. Sama enemmistö. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 178. Tarkistusäänestys päättyy hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää. 180 tarkistetaan. 180 tarkistetaan. 180. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täytyy tarkistaa 182. 182 täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan 183. 183. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt useita raukeaa. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 vedetty pois, 194 siihen liittyy suullinen tarkistus, ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty, voimmeko tarkistaa 194 vuoden 1894. 194? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan. Voidaanko se tarkistaa? 199. 199. Äänestys päättyy. Se hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Voidaanko se tarkistaa? Tarkistetaan 200. Hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai tarkistetaan. 204. Tarkistetaan 204. Päättyy. Hyväksytty. 203 raukeaa, 205 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Voidaanko tarkistaa 208? kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, 209 tarkistetaan. Tarkistetaan 209. Äänestys päättyy. 210 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan Se on hyväksytty myös. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 raukeaa 217 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 218, raukea 219, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 200, 220 ja 21 ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 223 raukea, 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Voimmeko tarkistaa 227? Voidaanko tarkistaa se? Äänestys päättyy, kyllä se on hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyh... Voidaanko tarkistaa 228? kaksisataakaksikymmentäkahdeksan. Hyväksytty. 229 puolesta. Hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. 231. Tarkistetaan 231. Tarkistetaan. Mm. Hei kaverit. Sehän on selvä. Äänestys päättyy. hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 233 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 raukeaa 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Toinen osa 236. Tarkistamme. Toinen osa 236. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksisataakolmekymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylät. Hetkinen. 238 puolesta vastaan. Mm. No, tarkistetaan se. En tiedä. En tiedä kumpi voitti. Äänestys taitaa olla hyväksytty. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty, joo. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan. 240 tarkastus. Kyllä se on hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 242. Luulen, että se on hylätty, mutta 242. hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 244. Se on hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää äänestetään. Taitaa olla hylätty, mutta en vannoa. 246. 246. Äänestys päättyy. Pahoittelen, pahoittelen. Ei sitä pystynyt näkemään. 247 ja 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 raukeaa 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkastaa. 255 tarkastusäänestys. 255 tarkastetaan. Äänestys päättyy hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 ja 258 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun raukeaa, pahoittelen. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 raukeaa 267 270 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 raukeaa, 272 raukeaa, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Päätöslausla menemme huutoäänestyksenä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. 15 7, 7 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Kiitos. Mitäs nyt tehdään? Nyt ulkosuhdehallinto. Any voting list to be distributed. Äänestyslista pitäisi jakaa. We vote. We vote now other institutions. Muut toimielimet. Vähän itsekuria, jos on vielä jatkossakin, niin pystymme lähtemään pian. muut toimielimet muut toimielimet Bart Stas ja Peredik Jevor ovat esittelijöitä. Haluatteko puheenvuoron? Ei. Ulkosuhdehallinto. Ulkosuhdehallinto. Äänestetään ulkosuhdehallinnosta. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa, mennään ei. Pitääkö äänestää kolmosesta vai ei? Mennään suoraan päätökseen. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta, niin me äänestys. Äänestys alkaa. We vote on this, yeah, discharge by roll call. Vastuuvapaus nimenhuutoäänestyksellä. Vielä kaksi. Jäsentä uupuu. Ei vaan sitä pädistäsi. Kahdeksan. Yeah, yeah, okay. Yeah, it would be great to, to draw out the cards really. Okay. Jos kaikki kortit, niin olisi hieno. Äänestys päättyy. 24. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää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 Closed. Äänestys päättyy. 23 vastaan kolme onnittelut esittelijälle. Euroopan neuvosto, anteeksi Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, myöstytätte vastuuvapautta, jos äänestätte vastaan. Ei tarkistuksia, mennään suoraan äänestämään vastuuvapaudesta. Miinus siis takaisin ja plus myöhästyttää sitä. Äänestys alkaa. ei olekaan vielä päättynyt. Ja. Ja. Ja. Ja. If you, yeah. If you vote. Jos. Ja. If you, if you vote. Jos äänestää miinus, sitten äänestää sen puolesta, että annetaan vastuuvapaus, myönnetään. Jos äänestää plussaa, niin sitten viivästytetään, myöhennetään vastuuvapautta. Jos luo lykätä, niin täytyy äänestää, äh, muuttaa äänestämistä. Onko jotain muuta epäselvää? Kaksi vielä uupuu. The vote is closed. Äänestys päättyy. 22 puolesta. Joo. Hyvä neuvottelu. Pohja. Päätöslauselma tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We vote on the resolution as a whole by roll call. The vote is... Nimenhuutoäänestö niin päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, ei vielä, ei vielä. Äänestys päättyy. Niin uskomattoman hil, hil, menee hitaasti. 221. Sitten tuomioistuin. Amendment 2. In favor. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme vastuuvapaus äänestykseen. Nimenhuuta äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Anteeksi, se on kuten nelonenkin vedetty pois. Nelonen puolesta vastaan hyväksytty kuutonen puolesta vastaan kuutonen. Voitaisiko tarkistaa kuutonen siis? Check is over. And... Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää yhdeksi, kun puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksikkö. Yhdeksikkö siis. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää 16 puolesta vastaan tyhjää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 Tarkistetaan. Mielestäni se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 raukeaa, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tilintarkastustuomioistuin. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi ja kolme raukeavat. Vastuuvapausäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty päätöslauselma nelonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus seitsemän. Tarkistus seitsemän siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksikko puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Y- kymmenen neljässä osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 12 suullinen tarkistus mukana, ei kukaan vastusta puolesta vastaan ty... No, kauheita. Tarkistus 12 tarkistetaan. Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan. Tarkistus 15. Tarkistusäänestys päättyy. Hyväksytty. No valitettavasti en vain nähnyt. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty samoin lukemin.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 mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan. 25 siis. Check is over. Yeah. Äänestys päättyy, kyllä, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Mielestäni se hyväksyttiin, mutta se on tarkistettava. 27. Tarkistus 27. Tarkistetaan. Joo, kyllä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Paljon kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Ja, we have... Talous- ja sosiaalikomitea, tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vastuuvapauden myöntäminen, äänestys alkaa. The is closed. Ja päättyy lukemin 22.4 hyväksytty. Päätöslauselma tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, tarkistetaan. Tarkistus viisi. Tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyh... Tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 11. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12. Puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 12. Mielestäni se meni läpi, mutta tarkistetaan. Tarkistus 12 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi, mutta en ollut ihan varma. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23.3 hyväksytty onnittelut esittelin. Alueiden komitea tarkistukset 1 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vastuuvapaus äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksikkö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, siis 10, no tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Raukeaa 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys koko päätöslauselma tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijöille. Tämä hyväksyttiin. Seuraavaan äänestykseen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, äh, hylätty sitten vastuuvapaus, äänestys, äänestys alkaa. Hyväksytty lukemin 25.1. Päätöslauselmaan seuraavaksi tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Tarkistus viisi. siis tarkistus 5. Kiitos, hylätty. Valitettavasti en nähnyt. Näin vain osan väestä äänestävän. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten äänestys koko tekstistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle tietosuojavaltuutettu. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvapauden myöntämiseksi. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Näin pääsemme päätöslauselmaan. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 7 raukeaa. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Live yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live kakkosesta, kolmosesta ei äänestä, nelosesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten varmaan blokkiäänestys 6-12. Sopiiko se teille? 6-12. kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8-12 blokkina, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselman teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle.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 <laughs> Okay, forget about. <laughs> okay, was it no. <laughs> Yeah. ja, okay. Also niemand, niemand will, nein, es ist wirklich traurig, niemand will. mehr. Surullista. Kuka ei enää halua äänestää minun kanssani? Surullista. No, Jatketaan äänestyksillä heti huomenna kello yhdeksästä alkaen. Ja arvon kollegat, yhdeksän reikäleipä, eli tasan yhdeksän. I just, I just want to think. Niin, halusin kiittää puheenjohtaja, koska hoidit hienosti nämä äänestykset hyvin nopeasti ja selkeästi. Kiitos. Ja, ja, ja war das beste Publikum, das ich hatte. No, tämä oli paras väki ikinä äänestyksessä. Äänestys ja kokous päättyy ja huomenna jatketaan sitten kello yhdeksältä. Kiitokset kurinalaisesta toiminnasta.